haluan kiittää kaikkia, jotka ovat olleet mukana tässä keskustelussa. Se on ollut loistava ja on osoittanut, että miten yhtenäinen tämä maa voi olla. Kiitos.